sitten tulee, sanoitte, että se saattaa olla merkittävä osa Euroopan unionin omia varoja. Ja näin ollen varasiirtoverolla voidaan saada aikaiseksi enemmän kuin, kuin rahoitustoimintaverolla. tuolla kalvoilla osoititte, puhuitte 0,4 prosentista, joka koski äh, arvopapereita ja 0,01 prosenttia, joka koski johdannaisia. Ja tämä kokee sitten käsi kädessä uusien säännösten kanssa, jotka koskevat ylipäätään johdannaisia. Kysymys on että siitä, että otetaan käyttöön tämän tyyppinen vero, jotta voitaisiin säännellä niitä tuotteita, joita ei ole riittävästi tänä päivänä säännelty. Minä kyllä olen kuullut päinvastaista ja olen kuullut, että me haluamme estää liian usein tapahtuvat siirrot. Ja ehkäpä johdannaisten vero olisi pitänyt olla korkeampi. koska ne muuttuvat useammin kuin obligaatiot ja äh, arvopaperit. Mahdollistatko sen, että meillä on erityyppisiä poikkeuksia, että erityyppisiä äh, siirtoja tehdään ja minkä tyyppiset siirrot ovat niitä, jotka voitaisiin jättää järjestelyn ulkopuolelle? Ja miksi olette sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä kustannukset yrityksissä nousevat, jot, jos tämä vero otetaan käyttöön. Monsieur Bullman, take a few questions. Yes, probably better to be take them all. I, probably to group. Yeah, yeah. Um, Herr Bullman, Sie haben das Wort. Herra Bullman, te saatte puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Se, mitä te tässä nyt esititte, on hieno uutuus. Te esititte argumentteja, joista täällä parlamentissa on hyvin laajasti keskusteltu ja jota myöskin suuri enemmistö tukee. Kun nyt ajatellaan tätä peruskehitystä, niin voidaan todeta, että te kyllä tässä tarvitsette tukea ja tämä on vastaus, joka meidän täytyy myöskin antaa, kun ajatellaan kriisiä. Tämä on vastaus jonka parlamentti myöskin haluaa enimmäkseen antaa. Tosin tämän taustalla on myöskin asioita, joita meidän täytyy tarkastella kriittisesti, joista meidän täytyy keskustella, joita täytyy vielä selventää ja jossa emme halua myöskään teidän kantaanne tietää. Esimerkiksi tähän kuuluu kysymys, eli se, miltä näytätte nämä joustavuudet ja kannat, mitkä ovat myöskin perustelut näiden eri kantojen valitsemiselle. Haluaisin myöskin puhua tässä vielä oikeusperustasta. Te ehdotatte omat varat. No, tämä on varmasti kyllä vakuuttava tapa, mutta tämän lisäksi on olemassa muitakin tapoja. Tulette kokemaan keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa, että jäsenvaltiot, ja me haluamme myöskin tukea teitä tässä, täytyy vakuuttaa siitä, että Euroopan unioni tarvitsee oman veropohjan. On olemassa koko joukko lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia, joista me voisimme keskustella, jotka voisivat olla vaihtoehtoisia toimintatapoja, mutta oma, omien varojen verotus on kyllä varmastikin oikea lähestymistapa tähän. Ja haluaisin lopuksi vielä kysyä, että millainen tämä aikahorisontti on teidän käsityksenne mukaisesti? tämän toimenpiteen täytäntöönpanossa, koska nyt yleensä ottaenhan meidän täytyy todeta, että mitä nopeammin, niin sen parempi ajatellen Euroopan talousarviota ja kriisin vastaista taistelua ja myöskin sitä, että kulut tullaan jakamaan tasaisesti. Merci, Madame la Présidente. Euh, Mr. Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission sen, kun näin tämän esityksen, niin ensimmäinen ajatuksena, että vienkö tämän miehen oikeuteen, koska olette varastanut ajatuksemme, mutta sitten huomasimme, että ei meillä mitään patenttia, on epävihreää näin toimia, siksi ei me patentoineet, joten onnistelut otta, olette ottaneet nämä ajatuksemme vakavissanne. Sitten näistä veroprosentista tai kannasta olette samaa mieltä Annin ja Uudon kanssa. Olisin kiistamaisin kuitenkin yhden perusteen, jonka sitten sanoitte, että niin kuin, niin kuin jokaisessa verossa kielteinen vaikutus syntyy BKT. -hän. En ole mikään ekonomisti, muut täällä ehkä ovat, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista näen, että olisi jonkinlainen korrelaatio verotason ja BKTn kasvun välillä, koska en usko, että on myönteistä tai kielteistä korrelaatiota näiden kahden välillä. No nyt kuitenkin voitaisiin sanoa, että koskaan ei mikään riitä, mutta sanoisin myös, että jos onnistutte saamaan tämän asian liikkeelle, uskon, että vihreät kyllä sitten skoolaavat champanella sitten nämä kaksi asiaa, jotka jo mainitsin, niin todellinen kysymys kysymyksenä oikeastaan liittyy tässä oikea, oikealla oleville kollegoille, jotka ovat päättäneet tähän keskusteluun lähteä niin olen vähän vakavissa, niin olen sitä mieltä, että te, teitä on varsin vähän ja se antaa hiukan jo suuntaa, mutta ainakin teillä on tässä rohkeutta tulla paikalle. Mielestäni nyt on hetki, että te näytätte minkälaisia näkemyksiä teillä on. Ähm, talouden ohjausmenetelmistä ei ole kyse vain säästöstä. Kun te puhutte balanssissa olevista budjetista, niin silloin te haluatte myös budjettileikkauksia, mutta samalla tavalla te haluatte asianmukaisia resursseja budjettiin. Ja minä sanoisinkin, että jos poliittinen oikeisto, ja erityisesti olen huomannut, että kukaan aldesta muuten ei ole paikalle, tehän tiedätte nämä henkilöt, jotka haluavat aina ottaa kantaa talouden eh, johtamisen, mutta kukaan ei ole täällä puhumassa budjetista sieltä päin. Ja nyt meistä on tulossa totuuden hetki, ja onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka tähän reagoidaan. Kiitoksia. floor. Okay. Ah. Uh, well, so I... Minä vastaan nyt näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Mitä nyt tulee näihin veroprosentteihin tai verokantoihin itseensä? No tilannehan nyt tässä on se, että kun puhumme johdannaisista niin totta kai tässä nyt on olemassa merkittävä riski, että jos kannat ovat liian korkeat, kun puhumme tästä varainsiirtoverosta EUn tasolla ainoastaan. Käyttäkää näitä kantoja, jotka mainitsin teille, pitäkää niitä viitteellisinä kantoina. Ja totta kai me sitten työstämme vielä lainsäädäntöehdotuksia. Esimerkiksi me olemme pohtineet sellaista mahdollisuutta, että meillä olisi eriytetyt kannat johdannaisille tai tuotteille, joita säännellyillä markkinoilla kaupataan tai joita sitten kaupataan epäsäännellyillä markkinoilla. Mutta tämä vaatii kyllä lisäanalyysiä rahoitusmarkkinanäkymiin liittyen. Joten tämä on se, mitä nyt kerroin teille. Tämä ei ole mitenkään itsestään selvää, vaan tässä todellakin työ on edelleen käynnissä. Ja nämä kannat, jotka mainitsin, niin näen ne ikään kuin minimikantoina eu tasolla. Ja tämä mahdollisesti myöskin vastaa tässä herra Bulmanin kysymykseen. Tähän EUn omat varat ja sitten nämä tulot kansallisista budjeteista, nämä minimitulot tai kannat, niitä voitaisiin käyttää lisäyksenä omiin varoihin. Ja jäsenvaltiot voisivat sitten asettaa vielä jonkin kannan tämän minimikannan päälle ja sitten käyttää kyseiset tulot kansallisissa budjeteissaan. Niin tässä on myöskin erittäin tärkeää myöskin jäsenvaltioidemme kannalta, että kun me otamme käyttöön tällaisen veron omina varoina, EUn omina varoina, niin tämä tarkoittaa sitä, että BKTL osuuksia pienennettäisiin jäsenvaltioiden osalta ja tällä olisi sitten myöskin myönteinen vaikutus näiden vajeiden vähentämisen, joten varmasti myöskin jäsenvaltioiden etujen mukaista suhtautua myönteisesti tämän kaltaiseen ehdotukseen. No sitten, mitä tulee tähän ajoitukseen, aikatauluun, niin kuin sanoin, niin me nyt olemme työskennelleet palveluidemme kanssa tätä lainsäädäntöehdotusta, joten tämä tarkoittaa siitä, että direktiiviluonnos varainsiitoverosta tulee jo tämän vuoden syksyllä. Tämä on tavoitteemme. Totta kai en nyt voi sanoa tarkkaan vielä, koska meidän täytyy keskustella tästä vielä kollegiossa, mutta ajatuksena on se, että luonnos tulisi syksyllä jo. No sitten mitä tulee näihin poikkeuksiin, niin mainitsin jo, että yritämme luoda tämän veron sillä tavoin, että se tulee mukaan rahoitussektorille, eli eri rahoitusyritysten tai kansalaisten kohdalla on tilanne se, että voisi olla poikkeuksia tällaisesta verosta. Totta kai meidän täytyy tarkastella, että on joitakin siirtoja, joita esimerkiksi Euroopan keskuspankki tai muut instituutiot tekevät. Tämä tietysti täytyy ottaa huomioon. Poikkeuksia tietysti ehdotetaan, mutta en nyt halua tässä liikaa puhua näiden poikkeusten laajuudesta. Ja sitten meidän täytyy myöskin olla varovaisia, kun tällaisia poikkeuksia luodaan, että emme aiheuta sellaisia tilanteita, joissa voitaisiin siirtää näitä veroja verotettavista henkilöistä sellaisiin, joita ei veroteta. Joten nämä ovat erittäin tärkeitä elementtejä, kun tätä veroa luonnostellaan. No sitten se, että miten vero vaikuttaa BKT. hen No totta kai kun nyt teille tämän esitin, niin ajattelin, että jos nyt tutkimme tätä tiettyä veroa ikään kuin eristyksissä muusta maailmasta, niin tällaisen johtopäätökseen voisi tulla. Mutta täytyy ajatella sitä, että jos näitä tuloja sitten kierrätetään taloudessa, niin vaikutukset voivat olla myöskin myönteisiä. Mutta jos nyt tarkastelemme tätä veroa ikään kuin erillään muusta maailmasta, niin totta kai tällaisiin kielteisiinkin vaikutuksiin on varauduttu. Euh, euh, no ja sitten EPPstä, jotka ovat ilmoittautuneet, koska muut ryhmät ovat saaneet jo puheenvuoron. Paloni seuraavana. Tyson, Schultis, Swinburne, Gigol, Claude. komissario. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Kuuntelen aina huolella Lambertsia, kun hän puhuu minä en suinkaan puhu täällä minä oikeiston edustajana, vaan halusin hieman käydä pohdiskelua ja avata keskustelua tästä kysymyksestä. Tämä on mielenkiintoinen asia ja suhtaudun erittäin myönteisesti tähän veroon. Mutta tässä on myös moraalinen näkökohta, kuten myöskin tekninen. Ja kaikki tämä pohdiskelu pohjautuu yhteen ongelmaan – me Euroopassa soveltaisimme tätä veroa sitten useiden tutkimusten jälkeen siitä syystä, että olemme vakuuttuneita siitä, että tätä veroa sovellettaisiin myös muualla maailmassa. Loppujen lopuksi siitä tulisi siis maailmanlaajuinen varainsiirtovero. Ja kun esitän tätä teille. Ja tietysti koko talous on, siinä toimijat liittyvät toinen toisiinsa ja on paljon globaalia toimintaa. Ja nyt on sitten kuilu meidän talouksiemme ja uusien talouksien välillä Aasiassa ja meidän ja Yhdysvaltojen välillä, jos tätä veroa ei ole. Tietysti tätä keskustelua täytyy sitten käydä muullonkin, mutta jos siis tätä veroa ei sovellettaisi Aasian markkinoilla, eikä sitä sovellettaisi Yhdysvalloissa, niin silloin tässä on vaarana se, että kun olet sitä mieltäkin, että tällä olisi bumerangin vaikutus. Koska sitten tietysti se saataisiin johtaa siihen, että rahoituslaitokset siirtyvät muualle. Ja tämä päättely perustuu sille, että tässä on kyseessä se ensimmäinen askel ja sitten toinen askel olisi globaali vero. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin olen äh, tässä kuunnellut Philip Rambrechtsin puheenvuoro tuolta oikealta puolelta salia, mutta voin todeta, että kun kysymys on EPPstä, niin meidän ryhmämme äh, meidän ryhmässämme on aina suuri enemmistö niitä ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että varainsiirtovero voidaan ottaa käyttöön vain siinä tapauksessa, että siitä tulee maailmanlaajuinen ja osa on sitä mieltä, että ö, tässä voitaisiin toimia ikään kuin pioneereinä. Ja meidän tulisi tarkastella tätä asiaa sitten, kun meillä on konkreettinen ehdotus ja katsoa sen teknisiä yksityiskohtia myöskin. Toiseksi, ja tässä käyn komissiojäsenen puoleen, meidän täytyy antaa neuvomme tässä asiassa Euroopan parlamentissa, mutta miten suuri teidän mielestänne on mahdollisuus siitä, että neuvosto on myös samaa mieltä, sillä neuvostossa vaaditaan tästä asiasta yksimielisyys. Ja lisäksi tähän, hyvä komissio, sen haluan eh, kuitenkin onnitella teitä siitä, että olette ollut niin rohkea ja tehnyt tällaisen ehdotuksen. Sillä jos kaikki jäsenvaltiot tulevat sen taakse, niin silloin se on hyvä asia, mutta jos ei, niin silloin tietysti tästä syytetään komissiota. Minusta on kuitenkin hyvä, että tällainen ehdotus on tehty, me voimme sitä tarkastella, sitten voimme sitä, siitä puhua ja jokaisen täytyy siihen ottaa kantaa. Lopuksi haluan todeta teille sen, että kenelle nämä varat sitten menevät. Sen pitäisi olla tietysti Euroopan, Euroopan kassaan, pitäisi näiden varojen tulla omiin varoihin – ja siinä tapauksessa se olisi todella hyväksyttävää. Kiitoksia. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, επί... Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κύριος Σεμέτα. Kiitoksia puheenjohtaja se, mitä herra Semeta meille kertoi. Oli todella kiinnostavaa, mutta koska esitys listalla puhutaan myös Pertoksen vastaista kysymystä. Näinhän esityksellä sanotaan, niin kai minä voin tähänkin nyt tarttua. Jos te haluatte antaa puheenvuoron herra Knutelle, että hän voi esittää kysymyksen meidän ryhmämme nimissä, ja sitten minä haluaisin tehdä kysymyksen petoksen vastaista toiminnasta, mutta kuitenkin haluaisin siis tämän, että puhe, tässä olisin lopuksi vielä puheenvuoron, että voisin käyttää hyväkseni komissarin läsnäolo esitti tämän petoskysymyksen hänelle. Komission jäsen sitten puhuu tästä asiasta viimeiseksi. Nyt hän puhuu tästä varaisiittoverosta. Ja edustaja Swinburne seuraavana pyytän puheenvuoroa. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. En tiedä, miten nyt tässä pystyn mä puhumasta Äh, me tässä todellakin hämäämme itseämme, jos ajattelemme, että tämä voidaan tehdä jotenkin eristyksissä. Jos ajattelemme, että me johdamme, niin koko muu maailma seuraa meitä. Minun täytyy sanoa, että omat äh, resurssit, niin tämä on todella... Siis neuvoston täytyy sopia siitä, mitä se aikoo tehdä. Me haluamme omat resurssit ja jäsenvaltioiden täytyy sitten antaa ne tulot, jotka niillä olisi itsellään. Ja tämä on järkyttävää. Kun nyt ajatellaan, että 80 prosenttia kaikista varansiinosta tapahtuu Lontoon ja Frankfurtin välillä Euroopassa, tarkoittaako tämä sitä, että yhdistyneen kuningaskunnan budjetti osuus Euroopan budjetista poistettaisiin ja vaikuttaisi tähän, koska tämä olisi niin merkittävä, vai tarkoittaisiko se sitä, että koska meillä on tämä vero, rahoituskeskus katoaa ja sitten katoaa tuonne Aasian markkinoille. Minun täytyy sanoa, että verotus on ollut erittäin suuri moottori sille, että nämä rahoituskeskukset siirtyvät muualle. Meillä on verotuksen, verotuksen ansiota se, että tämä on ollut meidän, meillä Lontoossa vuodesta 1963 erittäin suuri osuus Aasian ja Yhdysvaltain johdannaismarkkinoista tapahtuu Lontoon markkinoiden kautta sen takia, koska se on keskus. Jos nyt nämä tässä otettaisiin käyttöön vero EUn tasolla ilman maailmanlaajuista yhteistyötä, kaikki nämä kaupat katoaisivat yhdessä yössä ei olisi eurooppalaista kauppaa laisinkaan, vaan tämä tapahtuisi, koska se tapahtuisi ainoastaan eurooppalaisten markkinoiden kautta. Joten tämä on täysin järjetön ajatus. Innovaatio on se, miten rahoitusmarkkinat toimivat. Minä tiedän omasta esimerkistäni, että leimaveroa maksavat ainoastaan hyvin harvat. Sitä koitetaan välttää. Tarkoituksena on välttää ylimääräinen kauppavero. Ei ole minkään näköistä mahdollisuutta, että me voimme tätä säännellä. Tämä ei tule tapahtumaan. Kauppa tapahtuu tällä hetkellä eh, ilman otc Tarkoituksena on välttää rahoitussääntelyä. Me emme voi markkinoiden evoluutiota tässä pysäyttää, joten se, että teemme tämän EU-verotuksen kautta on täysin järjetön ajatus. Jos haluamme muuttaa käyttäytymistä verojen kautta, meidän täytyy hyväksyä se, että eh, tulemme onnistumaan siinä menestyksekään. Tästä syystä vero on hyvin pieni. Emme voi saada molempia. Emme voi kuvitella, että saamme 209 miljardia vuodessa ja sitten olettaa, että käyttäytyminen sitten ei muut, että se muuttuisi nollaan. Joten meillä täytyy olla keskus tai sitten ei, ja tämä FTT on kaikkein nopein tapa päästä siitä eroon. Merci beaucoup. Monsieur Gigol, vous avez la parole. well, Well, first, uh... Ensinnä sanoisin kiitos, komissaari, koska minulle tämä on todella erityinen päivä. Olen tehnyt työtä 11 vuotta tämän veron puolesta ja kun sain tutkintoni loppuun ja perustin yrityksen, joka oli varsin onnistunut ja menestyksekäs, työskentelin kansalaisjärjestöllä, joka nyt on 11 vuotta kampanjan sen puolesta tällainen transaktiovero lähtisi ajatuksena liikkeelle ja minulle tämä on erityinen päivä. Tämä on kansainvälinen kansallisen järjestö ATAK ja siitä tämän, tästä verosta tämä nimikin on tullut, että siksi tämä on todella erityinen hetki minulle ja minun täytyy sanoa kiitokset teille tästä. Tietysti tällainen vero paremmin sopii globaali konteksti, kukaan ei sitä kiistä. Ainoa kysymys on, jos ei tätä voida hoitaa globaalisti, niin kuin on muitakin asioita, joita haluaisimme hoitaa globaalisti, niin silloin on kuitenkin parempi aloittaa edes Euroopasta. Ja tässä yhteydessä minun täytyy sanoa, että minun minä pahoittelen sitä, mitä sanoit Kei, koska ei täysin väärin ottaa tämä Eh, esille tällä tavalla. Yhdistynyt kuningaskunta on yksi harvoista maista Euroopassa, joka vieläkin soveltaa leimaveroa. Leimaveroon liittyy vikoja, mutta se tuo huomattavasti tuloja vieläkin paljon enemmän kuin miljardin sen kuningaskunnan budjetin. Siksi te haluatte, ette halua siitä luopua. Vero, eh, leimaverolla on varsin rajoittunut vero pohja ja sitä pitää uudistaa, jotta se tulee kattavampi ja oikeudenmukaisempi, mutta ei ole mitään syytä sille, mikseivät muut maat Euroopassa soveltaisi ainakin samantyyppistä veroa. Ja minun täytyy sanoa, että tähän kyllä liittyy syy, miksi Saksa äh, äh, luopui leimaverosta, jotta se voisi paremmin kilpailla luontoa vastaan. Ja minun mielestäni tämä on epäreilua verokilpailua, mitä Saksa harjoitti 90-luvulla. Ja se on hyvä asia, jos Eurooppa nyt sitten sen takia, että saadaan tasa-arvoisempi, oikeudenmukaisempi kilpailuilmapiiri. Sisämarkkina tarttuu tähän ongelmaan, joka liittyy epätasa-arvoon, niin voin vakuuttaa myös teille sen, että ette saa kielteisiä tuloksia, jotka vaikuttavat kasvuun, koska vero siinä muodossa, kun se tässä esiteltiin, se ei aina vaikuta kielteisesti kasvuun. Jos laskee kasvun määrän suhteessa veroon ja otetaan huomioon eri maat silloin huomataan, että korrelaatio on nolla. Se riippuu siitä, mitä maat itse tekevät veroilla. Ruotsi on esimerkki, Siellä on korkea kasvua ja korkea verotus samanaikaisesti. Se on demokraattinen valinta, haluaako korkeampaa vai alhaisempaa verotusta. Sillä on varsin vähän tekemistä kasvun kanssa. Aivan lopuksi haluaisin ottaa esille, että voitte olla varmoja meidän tuestamme ja me tulemme myös yrittämään yrittämään sitä, että jatkossakin että tästä ei tule tällainen oikeisto vasemmisto kysymys. Saksassa meillä on koko liitto tai koko parlamentin tuki lähtien liikkeelle euroalueen maista. Ja meidän se välttää sellaisen tällainen tappelu e-, olisi oikeastaan vasemmista kysymys. Meidän pitää käydä vakavissamme keskusteluita siitä, mitkä mitä sektoreita voidaan helposti ensinnäkin al- alkaa verottaa Euroopassa ja mitä taas ei ole niin helppo verottaa Euroopassa. Meidän pitäisi olla rationaalista keskustelua asiasta. Me tarvitsemme tällaista tulolähdettä ja minun mielestäni, ja tähän lopettaisin, minun mielestäni tulojen käyttöön ei pitäisi koskea vain EU-budjettia niin kuin nyt, vaan Tämän tarkoituksena olisi myös auttaa, kun taistellaan globaalia köyhyyttä vastaan, ja näin voitaisiin näillä varoilla taistella myös ilmastovaikutusten lievittämisen vastaan. Siksi kansalaiset tätä verotusta ovat halunneet, ja siksi tätä puolta ei pidä unohtaa. Joten kiitoksia ja voitte laskea meidän tukeemme varaan. Ja, danke, Frau Lulling. Kiitos. Kiitoksia, Rova Luling. Minäkin haluan tässä kiittää, niin kuin muut tästä askelista. Noin vuosi sitten Saksan mediassa todettiin, että EUn komissio tarkastelee tällaista transaktioveroa enemmänkin kriittisesti ja vastustaa sitä. Minä tutkin tätä tänään vielä lehdistössä. Mielestäni on valtaisa askel, että nyt olemme päässeet siihen, että tämä tutkimus on esitelty ja että myöskin hyvin selvästi otitte siihen kantaa. Myöskin minun näkökulmastani haluaisin vielä painottaa sitä, mitä Svenkin jo totesi. Sven Giegold Saksan liittotasavallassa on jo demarien, vihreiden ja myöskin vasemmiston jälkeen liittopäivillä on olemassa selkeä kanta liittyen tähän varansiirtoveroon. ATAK ja myöskin muut kansalaisjärjestöt ja lukuisat kansalaiset ovat vetoomusten, nettivetoomusten kautta ottaneet kantaa siihen, että heidän mielestään tällainen transaktiovero on järkevä ja ajallisesti tarpeen. Joten se, mitä tässä nyt esititte, vastaa kyllä sitä, mitä monet ihmiset ainakin ajattelevat. No sitten haluaisin kuitenkin tässä eh, esittää muutaman kriittisenkin kysymyksen. Case Swinburne jo osittain viittasikin siihen, että käydään muun muassa keskustelua liittyen tästä hyväksynnästä. Ainakin mitä nyt viikonloppuna tai viime päivien aikana kuulin Saksan mediasta, niin tästä on syntynyt iso keskustelu jäsenvaltioiden välillä. Ainakin Iso-Britannia ei välttämättä ole kovin innoissaan tästä ehdotuksesta. Toisaalta tässä kyllä tarvitaan yksimielisyyttä, joten tässä voidaankin esittää kysymys, että miten tai miltä nyt komission strategiat näyttävät, jotta tarvittava yksimielisyys saadaan aikaiseksi. No minä tuen ja puollan kyllä tätä kaikkea, minkä totesitte sen, että tätä varainsiirtoveroa tulisi käyttää, jotta saataisiin uusi oma omien varojen lähde. Mutta tämäkin on sitten myöskin kiistakapula. Ainakin Saksassa liittohallitus näkee tämän melko kriittisesti. Ei tätä veroa niinkään vastusteta, vaan vastustetaan lähinnä sitä, että tässä nyt tällainen uusi EU-vero otetaan käyttöön ainakin viikonloppuna lehdistö tämän asian esitti näin, joten voidaan esittää kysymystä, miten tämä on tarkoitus strategisesti hoitaa eh, että tässä ei nyt eh, aloiteta suurta keskustelua, jossa puhutaan hienosti tästä loistavasta transaktioverosta, mutta sitten tämä tie johdetaan sellaiseen kanavaan, jossa se ikään kuin katoaa sitten pois. Joten tämä muoto sisältää myöskin sen riskin, että keskustelu hyvin nopeasti sitten valuu hiekkaan, että ei päästä yhteisymmärrykseen. Ja tekin vielä tässä totesitte juuri sen, minkä itse luin Saksan lehdistä. Te ehdotatte, että jäsenvaltiot, jotta voisivat nostaa omia verojaan, niin voisivat hiukan kuin lisätä vielä tähän transaktioveroon, mutta sitten joudutaan taas verokilpailun ongelmaan jäsenvaltioiden välillä, ja tämä on mielestäni kyllä äärimmäisen hankala kysymys. Jos kyllä, niin sitten molemmilla tasoilla pitäisi olla yhtä korkeat verokannat tai verotasot koska muutenhan tästä syntyy ikään kuin kontraproduktiivista kilpailua. Sitten vielä viimeinen sana äh, Swinburne, että on tällaista siirtoa tapahtunut, niin ku, minä kuulen jokaisen toimenpiteen kohdalla tällaista sekä Saksassa että EU:ssa. En ole kyllä nähnyt vielä mitään selkeitä tapoja näitä siirtoja tehdä tai että siirretään toimintaa toiseen maahan, että yritykset siirretään, totta kai sellaista on mutta en ole mitään todisteita kylläkään vielä nähnyt tällaisesta toiminnasta. Ja jos itse keskustelen yritysten edustajien kanssa, niin he puhuvat markkinoista. No ehkä tätä voidaan äh, hiukan vielä äh, miettiä siltä pohjalta, että nämä yritykset totta, voivat totta kai mennä paikkaan, jossa ei veroteta ollenkaan esimerkiksi Saharaan, mutta siellähän ei sitten ole mitään kau voida mitään kauppaakaan käydä. Joten tarvitaan markkinat ja jos markkinat ovat järkevät ja myöskin yhteiskunnalliset puitteet ovat mm, hyvät, niin sitten totta kai he ovat valmiita myöskin maksamaan veroja. Tämän minä kuulen myöskin yrityksissä käytävistä keskusteluista. No tässä oli minun kantani tähän. Kiitoksia, että kuuntelitte. Kiitoksia ja jos sopii, niin nyt käyttäisin itse puheenvuoron tämän valiokunnan jäsenenä. Minäkin haluaisin vuorollani onnitella komission jäsentä. En tämän ehdotuksen sisällöstä, vaan optimismista ja rohkeudesta. Hän toteaa, että meillä on oikeusperusta, no sehän vielä nähdään, ja että kysymys on mahdollisista palk- poliitikkojen palkkioiden verotuksesta. Onko teillä olemassa tähän oikeusperusta, jotta voidaan verottaa kansalaisten tuloja eurooppalaisen veron avulla? Se on yksi kysymys. Ja toinen kysymys, jos uskotte pääsevänne tähän miljarditasojen tuloihin, niin jostainhan sen täytyy tulla. Ja jäsenvaltiot verottavat pankkeja ja sitten Ja Silloin tietysti on jää vähemmän verotettava omassa maassa, koska kahteen kertaan ei voi verottaa samasta asiasta. Oletteko tehnyt vaikutusanalyysin eri jäsenvaltioiden mahdollisista rahallisista menetyksistä, kun tarkastellaan rahoitusmarkkinoilla tapahtuvaa verotusta? Niin, päätänpä tähän, koska uskoakseni meidän täytyy edetä erittäin varovasti. Kuten tiedätte, on myös äh, rahoitussiirtoja, jotka eivät välttämättä tapahdu Euroopassa. On helppo valita niitä. Olettehan kuullut puhuttavan niistä riskeistä, jotka ovat olemassa, jotka koskevat volatiliteettia. Minun uskoakseni meidän täytyy olla aika varovaisia tässä suhteessa. Äskettäin täällä kävi pääjohtaja Trichet ja valiokunta otti kantaa varasiirtoveron puolesta omien varojen lisäämiseksi. Jos se tulee voimaan, niin joka tapauksessa tulee tulisi silloin tulla omiin varoihin pääjohtaja Trichet totesi selkeästi, että hän on sitä mieltä, että kyseessä on virhe luoda tällainen vero pelkästään Euroopassa. On puhunut tästä verosta myöskin muiden kanssa ja minulle todettiin, että voit niistä kyllä puhua, mutta sitä ei koskaan tule, näitä veroja ei koskaan tulla toteuttamaan. Varapuheenjohtaja onkin täydellinen varapuheenjohtaja täällä paikalla. Tehän voitte korvata minut, se on oikein hieno asia. Okay. Uh, Mr. Komission jäsen, kuten kollegani, niin minä pidän hyvänä tämän vaikutusten arvioinnin, arvioinnin ensimmäisiä tuloksia. Minulla on kaksi teknistä kysymystä. Minä havaitsin, että on vaikea arvioida tapahtumaa tässä verosiirrossa. Eikä tässä nyt ole se, että ketkä ne, jotka vaikuttavat maksavan, niin he kantaisivat tämän viimeisimmän taakan. Onko kyse korkean tulon henkilöistä, jotka tämän, tämän taakan sitten kantaisivat? Tai matalan tulotason henkilöt. Jos nyt ajatellaan näitä rahoituslaitoksia, niin hekö toimivat tässä, nekö toimivat tässä, ää, tässä siirrossa vai ovatko ne arvopaperin omistajat? No sitten toinen kysymys liittyy siihen, että kyseessä on varainsiirtovero. Te varmasti muistatte keskustelun liittyen arvonlisäveroon ja kauppaveron. Sehän on varainsiirtovero. Jokainen siirto joka auttaa rahoituslaitoksia tai yrityksiä siirtojen tekemisessä yrityksen sisällä, koska ne eivät tätä veroa joudu kantamaan, mutta pienet yritykset, jotka delegoivat tai joilla on entistä enemmän näitä siirtoja ulkopuoliseen maailman, niiden Siis vasta, onko tämä sama tämän varainsiirtoveron kohdalla, että ne kantavat suuremman taakan? Je sais que vous adorez ça. Oui, je donne brièvement la parole à Monsieur Fay. Niin, edustaja Fajolle lyhyt puheenvuoro, koska mm, meidän täytyy vielä käsitellä toinenkin asia ja mm, lopetamme tämän teidän kysymyksenne ja sen jälkeen sitten komission jäsen voi vastata näihin äh, varainsiirtoveroa koskeviin kysymyksiin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun oikein lyhyesti. Minulla on tekninen kysymys. Halusin ymmärtää sen tavan, mitä ajattelitte veron nostamiseksi, veron keräämiseksi. Millä tavalla aiotte kerätä tätä, aiotte kerätä tätä veroa, jos puhutte paikallisviranomaistasosta tai palveluista. Millä tavalla nämä kustannukset sitten maksetaan? Kuka maksaa veron keräämisen kustannukset? Uh, thank you very much for, uh, for... Niin, komissio jäsen. Kiitoksia kovasti näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Tässä oli joitakin erittäin teknisiä kysymyksiä. Ja kuten totesin, ja me työstämme tätä ehdotusta. Ja teknisten kysymysten järjestäminen on oikein hyödyllistä ja sen jälkeen kannattaa sitten teknisellä tasolla käydä keskusteluja ja käsitellä kysymyksiä, jotka ovat tulleet esiin näiden keskusteluiden aikana, sillä jos nyt menisin tässä monin yksityiskohtiin, niin siihen varmaan kuluisi valtavasti aikaa. Näin ollen ehdotan, että järjestämme lopuksi sitten jonkun kaltaisen teknisen tiedotuksen eri yksiköille ja käsittelemme ehdotuksen teknisiä näkökantoja. No sitten yleisemmin rahoituskeskuskysymykset, yhdistyneet kuningaskunnat ja muut maat. Uskoakseni on mielenkiintoista tietää, että yhdistynyt kuningaskunta on niiden maiden joukossa – jolla selkeästi on varainsiirtovero käytössä. Ei pelkästään leimanverona, joka koskee mm, arvopapereita, vaan myös johdannaisia. Siitä huolimatta yhdistetty kuningaskunta on tärkeä rahoituskeskus maailmassa. Kun puhutaan Aasiasta, niin siellä on Taivan, jolla on varainsiirtovero ja se on yksi suurista toimijoista Aasiassa. Sitten meillä on Sveitsi, jossa myöskin on varainsiirtovero, joka koskee sekä arvopapereita että joukkovelkakirjoja. Ja sitten riippuen siitä, onko kyseessä ulkomainen väline. Näin ei tietysti tehdä EU-ssa, mutta Sveitsissä on tällainen vero. Ja sitten on useita muita esimerkkejä, joissa tällainen vero on olemassa. Siitä huolimatta nämä maat ovat tärkeitä rautusmaailman keskuksia. Yhdistössä kuningaskunnassa tulot eivät ole suinkaan niin matalat kuin mainitsitte. Kysymys on kuitenkin miljardeista punnista. Ihan merkittävät tulot ovat siis kyseessä. Eli kuka sitten maksaa verot? Ja tässä suhteessa mielestäni tärkeää ymmärtää, että jos siirto tehdä yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa tai Saksassa, jotka ovat ehdottomasti nämä suurimmat rahoitustoiminnan keskukset Euroopassa. Se ei välttämättä merkitse sitä, että ne tehdään noiden maiden rahoituslaitosten toimesta ja siitä syystä olemme analysoineet mahdollisuutta ottaa käyttöön tämä veroasuinmaan periaate näissä maissa ja silloin tarkasteltaisiin sitä, siltä pohjalta, mikä rahoituslaitos on toimen tehnyt. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa tehty siirto voitaisiin verottaa vaikkapa Itävallassa, Itävallan eduksi, ei yhdistyneen kuningaskunnan eduksi. Nämä ovat siis jo niitä yksityiskohtia tästä ehdotuksesta. Mutta olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän tulee olla todella varovaisia ja mm, edustaja Lyllin, minä olen varovainen myöskin ja aion en olla vasta edeskin. Pääjohtaja Trichien kommenteissa pidin toisesta kappaleesta, jossa hän sanoi aivan selkeästi sen, että meidän täytyy toimia varovaisesti, kun siirrytään kohti varainsiirtoveron käyttöönottoa EU:ssa. Hän ei sanonut, että se on mahdotonta. Hän sanoi, että pitää olla varovaisia. Ja olen aivan samaa mieltä, että meidän täytyy olla varovaisia ja varovasti suunnitella tämä vero. Ja siitä syystä pohdimme verojen määrää, joka on erittäin matala. Ja samalla ottaa huomioon sen, että kyseessä olisi eurooppalainen ratkaisu, eikä mikään maailmanlaajuinen ratkaisu. Jos päästään maailmanlaajuisen sopimukseen, niin silloin tietysti vero voitaisiin nostaa. Silloin siirtymävaara ei olisi merkittävä. Kyseessä ovat siis nämä eri näkökohdat, joita tällä hetkellä työstämme. Neuvoston reaktiot sitten. Ja ehdotukset siihen, että varainsiirtovero olisi osa omia varoja. Kuten totesin, minun käsitykseni on se, että voisimme ehdottaa tätä erityisen matalaa verotasoa osana omia varoja ja jättää jäsenvaltioille sitten vaihtoehto lisätä siihen jotain kansallisella puolella. Eli tässä olisi ikään kuin kolminkertaiset tulot kyseessä, koska jos olisi omat verot, niin silloin BKT-osuus vähenisi. Ja jos se lisätään jotain lisää, niin silloin voitaisiin kerätä lisävaroja budjettiin. Ja meillä olisi harmonisoitu lopputulos EU:ssa, mikä mielestäni on erittäin tärkeää, varsinkin verotus puolella, kun verotetaan rahoitustoimialaa. Nyt meillä on useita jäsenvaltioita, jotka ovat kehittäneet omat lähestymistapansa rahoitusalan verotuksessa. Ja noissakin lähestymistavoissa jo pienetkin erot aiheuttavat ongelmia, kaksikertaista verotusta ja kaiken näköistä muuta hankaluutta. Ja kun puhuin oikeusperustasta, niin Voin vain vahvistaa sen, että meidän analyysimme osoitti, osoitti sen, että varainsiirtovero tai rahoitustoimintavero voitaisiin pohjauttaa artikla 113 perustamissopimuksessa. Ne eivät muuten verottaisi suoraan kansalaisia, koska rahoitustoimintavero kohdistuisi rahoituslaitosten voittoihin ja palkkioihin. Ja varainsiirtovero sitten puolestaan johtaisi siihen, että verotus kohdistuisi rahoituslaitoksiin. Mielenkiintoista on muuten huomata, että meidän arviomme mukaan 85 prosenttia kaikista rahoitustoimista tapahtuu rahoitusalan puitteissa. On siis merkittävä ja tärkeää huomata tämä, varsinkin kun puhutaan korkean volyymin kaupankäynnistä, niin sillä on suuri vaikutus Euroopan unionin toimintaan. Näin ollen muiden kuin rahoituslaitosten osuus ja kansalaisten osuus on aivan rajallinen. Meidän ajatuksemme on se, että suunnitellaan tuo vero niin, että se mahdollisimman pitkälti rajoittuu rahoitusalan sellaisena. Kun puhutaan yksimielisyydestä ja siitä, miten asia pitäisi hoitaa neuvostossa, niin olen antanut siihen jo useita vastauksia, mutta tietysti on tärkeää myös se, että parlamentin jäsenet ja tuo mietintö, joka parlamentissa hyväksyttiin, ovat tärkeässä roolissa jäsenvaltioissa, kun tämä tyyppistä lähestymistapaa viedään eteenpäin. Ja kansalaisten rooli tietysti on merkittävä. Viimeisin eurobarometri osoitti, että 61 prosenttia Euroopan kansalaisista tukee varasiirtoveron käyttöönottoa EU:ssa, mikä merkitsee sitä, että meillä on myönteinen ympäristö tälle ehdotukselle. Ja jos puhutaan neuvostosta, kun eurovyöhykkeen Ähm, ministerit keskustelivat tästä kysymyksestä, niin eurovyöhykkeen jäsenet pyysivät komissiota tutkimaan enemmän varasiirtoveron käyttöönottoa eurovyöhykkeellä tai sitten koko EU:ssa. Tämäkin on tärkeä asia. Se merkitsee sitä, että on huomattava määrä jäsenvaltioita, jotka ovat sitä mieltä, että Tämän tyyppinen vero voisi edelleen toimia myös EU-ssa. Mutta kuten kaikki verotusehdotukset, niin tarvitsemme yksimielisyyttä, mikä merkitsee sitä, että se vaatii meiltä kaikilta kovia ponnistuksia. Myös komission puolelta minäkin teen parhaani yhdessä kollegoiden kanssa. Ponnistuksia vaaditaan myös niiltä, jotka tukevat tällaista lähestymistapaa, varsinkin täällä Euroopan parlamentti on erittäin tärkeässä roolissa näissä ponnistuksissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt esityslistallamme myös teidän kanssanne oli kysymys petoksen torjunnasta. Edustaja Schultis halusi sitä kysymyksen. Voitteko esittää sen nopeasti? Se koskee siis petosten torjuntaa, sillä aiomme kello 16.30 ryhtyä äänestämään. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και πάλι. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja. Kiitoksia vielä kerran. Kysymys liittyy tavallaan teidän toimialanne, koska komission jäsenhän on vastuussa myös petoksen vastaisesta toiminnasta. Haluaisin esittää muutaman ihan suoran kysymyksen. On ollut kokonainen joukko skandaaleita, jotka liittyvät petoksiin, rahoituksellisiin kysymyksiin. Ja mukaan on ollut varsin suuria äh, suoma- eurooppalaisia yrityksiä, Saksassa erityisesti Siemens, Mann, muita yrityksiä. Ja nämä tapaukset liittyvät liittyvät valituksiin, joiden mukaan sanotaan, että jos saadaan näitä julkisia hankintasopimuksia, niin sitten korruptoidaan tai lahjotaan viranomaisia jäsenvaltioissa. Ikävä kyllä, hyvä komission jäsen. Kaikki tämä tuli esille johtuen USA tuomioistumista niiden tekemästä työstä. Eurobarometrin mukaan komissio on jopa sulkenut silmästä toimilta ja toiminut löysästi. Minä olen esittänyt kysymyksen muille kollegoille, kollegoille tästä asiasta, koska kyseessä, mitä oikein siellä teette, koska tässähän varastetaan Euroopan veronmaksajien varoja. Ja teidän vastauksenne ovat olleet epämääräisiä. Joten kysymys kuuluu, mitä aiotte näillä asioilla tapa tehdä? Tutustutteko niihin, tutkitteko niitä, ymmärrättekö te, että Euroopan komissio ja te ja teidän edeltäjänne ovat vastuussa tästä. Oletteko tässä nyt puolueellinen, koska mehän puhumme saksalaisista yrityksistä? Komission jäsen vastaa teille. Sehän ei ole itse asiassa kysymys, joka kuuluu tämän valiokunnan toimivaltaan, mutta olkaa hyvä niin tietysti petokset ovat tässä osa minun portfoliotani, minun salkkuani. Ja tässähän yksi osa liittyy myöskin veropetoksiin ja toinen EUn rahoitusetujen suojeluun. Joten näistä molemmista aiheista voin sanoa, että työstän niitä hyvinkin vahvasti ja komission jäsen tässä hyväksyi juuri petoksen vastaiset strategiat ja tarkoituksenamme on vahvistaa petosten vastaista taistelua hyvinkin merkittävällä tavalla ennaltaehkäisevästi komissiossa. Me olemme myöskin tehostaneet paikan päällä tapahtuvia operaatioita eri petos tyyppien kohdalla. Ja varmastikin lehdistöstä olette havainneet, että monet tapaukset on saatu selvitettyä, tai että niistä puhutaan lehdistössä. Olaf on riippumaton toimielin. Se tekee tutkimuksiaan itsenäisesti. Ja nämä tapaukset, jotka te mainitsitte, ovat Olafin toimivaltuuden alaisia ja tästä syystä on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin näissä asioissa. No, yhdessä petoksen vastaisen strategian yhteydessä me hyväksyimme itärajan toimintaohjelman, jossa keskitämme toimintamme salakuljetus, salakuljetukseen, savukkeiden, alkoholin salakuljetuksen Euroopan markkinoille – joka myöskin vaikuttaa siihen, että jäsenvaltiolta jäävät tietyt tulot, merkittävät tulot saamatta. Nämä toimet ovat sellaisia, että niistä puhutaan KONT-valiokunnassa ja haluankin toivottaa teidät tervetulleeksi, että osallistutte tällaiseen keskusteluun myöskin kyseisessä valiokunnassa. No mitä sitten tulee verotuskysymyksiin, niin tällä hetkellä me työstämme uutta ALV-strategiaa ja petoskysymykset ovat esityslistan aivan kärkipäässä keskusteluissamme. Tarkoitukseni on esittää uusi strategia Alvin suhteen tämän vuoden loppuun mennessä. Ja mitä tulee operationaaliseen toimintaan, niin viime vuonnahan me perustimme eurooppalaisen rakenteen, jonka nimi on Eurofisk. Sen tavoitteena on helpottaa tietojen vaihtoa jäsenvaltiomme verohallinnon hallintojen välillä. Ja tässä tarkoituksena on se, että kun järjestetään hyvin nopeaa ja tehokasta tietojen vaihtoa jäsenvaltioitamme välillä – voisimme taistella esimerkiksi arvonlisäveropetoksia vastaan entistä tehokkaammin. Todellakin odotan, mitä tuloksia tämä saa aikaiseksi. Mutta myöskin nämä ehdotukset sisältävät myöskin tällaisen petoksen, petoksen vastaisen elementin. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Varasiirtoveroa koskeva keskustelu on niin pitkä ja niin mielenkiintoinen, että te ette kyennyt esittämään toisia näkemyksiänne verotuskysymyksiä energiaverosta ja muusta. Kiitoksia siitä, että mahdollisesti jos teille sopii, niin esitätte nämä vastaukset kirjallisina. Näin kollegat voivat sitten viettää lomansa tämän upean asiakirjan seurassa ja olla hyvin valmistautuneita sitten lomien jälkeen. Kiitoksia tästä esityksestä ja kiitoksia vastauksista. Näin me voimme jäädä odottelemaan lainsäädäntöehdotusta syksyllä. Siitä huolimatta toivotan teille oikein mukavia lomia ja kiitoksia vielä kerran siitä, että tulitte paikalle. Kiitoksia. If I may just to, to, to, to thank uh, to... Komission Haluaisin vain kiittää teitä. Ja ehdottomasti tietysti annan kirjallisen tiedon näistä tärkeistä kysymyksistä. Energiaverotus. Ja CCTVssä edustaja hän on esittelijänä. Toivon, että tässä pystymme tekemään hyvää yhteistyötä ja parlamentti on luonnollinen komission liittolainen, kun haluamme viedä eteenpäin näitä kysymyksiä. Kiitoksia tästä. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja näkemiin. Niin, tässä varapuheenjohtaja ei nyt halua käyttää puheenvuoroa, koska minua pyydettiin jatkamaan tässä puheenjohtajan roolissa. Minulla on vielä tiedotettavaa teille. Se koskee tuota oikeusosaa Ulla Schmidtin mietintöön vaalien virhevuoksi 5.7. Ulla Schmidtin mietinnöstä, joka koski invest- sijoittajien kompensaatiojärjestelyitä, on valmisteltu korjausosio, joka koskee lainsäädäntötoimia säännön 261 nojalla. Tuo korjausosio jaettiin kaikilla kieli, kaikissa kieliversioissa kaikille Ekolin jäsenillä 8.7. perjantaina. Jos kukaan ei vastusta valiokunnassa tätä, niin korjausosio esitetään parlamentille. Se otetaan esille syyskuun ensimmäisessä täysistunnossa ja sitä pidetään hyväksyttynä, jollei esitetä erityistä pyyntöä poliittisen ryhmän tai ainakin 40 jäsenen nimissä siitä, että tuosta korjausosiosta pitäisi äänestää. Eli näin teille tarjottiin tästä tietoa. Ja viimeisen viikon neuvotteluissa puheita myös sitten paikalla. Nämä siis olivat tiedonannot ja sitten vielä yksi kysymys, jossa täytyy, joka täytyy hyväksyä. Se koskee vuonna 2012 kalenteria kokouksista. Onko kommentteja kalenterista? Edustaja Lamberts. Niin, tämä liittyy työn laatuun ja elämän laatuun. Pyyntö, joka ryhmämme, jossa me tulee, on, että tammikuun alussa ei pitäisi olla äänestyksiä. Tämä on tällainenkin pyyntö valiokunnan sihteeristä, että ei pantaisi ensimmäisiin kokouksiin vuoden alussa äänestyksiä niin, että tietysti henkilökuntamme voi nauttia myös lomansa kunnolla ja luodata akkunsa. 9.1. ei ole äänestystä, se on vahvistettu, edustaja Lambert. Ja nyt siirrymme äänestämään. Ensinnäkin mietintö, joka koskee euromääräisiä tilisiirtoja suoravelotuksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamista ja asetuksen 924 muuttamista. Esittelijä Essayah. Eikö hän ole paikalla? On, on. Hän on paikalla. Edustaja Essayah on paikalla. Teillä on äänestysluettelo. Tässä on paljon kompromisseja. Ensinnäkin kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi. Ää, anteeksi, kompromissi A. EPP, SND ja vihreät puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16, artikla 1, kappale 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 19 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin siirrytään kompromissiin D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 137 on vedetty pois, 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 136 puolesta, esitellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M. Öö, kohta kohdalta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voi, sehän on pitkä. Ai, tarkistetaan. No. Madame la Présidente. Ah, pour. Euh...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 No j'ai pas de liste de vote. Mistä me nyt äänestämme koordinaattorit? Meillä ei ole äänestysluetteloa. Pour, uh, le vote est ouvert. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. De, la deuxième partie. Toinen osa siis. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 7 vastaan hyväksytty. 13. Puheenjohtaja, voisitko? puheenjohtaja. Voisitko puhua vähän Luxemburgin kieltä, koska sitä kuulee niin harvoin? Excuse. Olen pahoillani, niin se ei ole virallinen kieli. Kyllä minä niin tykkäisin, mutta nyt tulee sitä. <laughs> Amendement 13. Allez. Haluaisin kyllä, mutta en voi. Sie äh, dürfen sprechen. Kompromis N. Pour. Kompromis N puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Eiköhän tämä pidä tarkistaa. 163. Vous avez tous voté? Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta 16 vastaan. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Niin, 16 raukeaa siis. Jaa, ei se mitään. Sehän oli vaan Imkolta. 164 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 168. Tarkistetaan. No, tarkistetaan vaan. 164 Ferberiltä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 14 puolesta 22 vastaan hylätty. Aivan kuten sanoin, 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan pitää tarkistaa 169. Vous avez tous voté? Le vote est clos. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt 30 puolesta, 7 vastaan. Kompromissi B Kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta vastaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kuusi puolesta 29 vastaan hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 vedetty pois. Kompromissi Q puolesta vastaan. Tarkistettu. Vous avez tout le monde a voté, le vote Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17 puolesta, 20 vastaan. 183 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 52 puolesta Excusez-moi. Voi voi, anteeksi nyt. Koska kompromissi hylättiin, niin sitten meidän pitää äänestää näistä kaikista muista tarkistuksista. 178 puolesta vastaan. Kuka sinut on puolesta? Kun se olette oman esityksenne kannalla vai ettekö? Niin, puheenjohtaja, nyt katsotte hyvin rauhallisesti tätä äänestysluetteloa ja selitätte kollegoille selkeästi, että mistä äänestämme, koska muuten tämä menee sekaisin. Niin, me äänestimme kompromissista kuu. Kuu-kompromissi hylättiin. Haluatteko äänestää siitä uudelleen? Ehkäpä minä olin vähän liian nopea, anteeksi. Äänestetään kompromissista kompromissi oli hylätty, mutta sitten... Eh, mutta sitä äänestimme uudestaan kompromissista Q. Ei, ei, se oli hylätty. Sataprosenttisesti kyllä se oli hylätty. ei, ei, ei, ei. No kuunnelkaa nyt. Täällä oli kollegoita, jotka eivät ymmärtäneet. Je fais revoter sur le compromis. Minä nyt äänestytän uudestaan kompromissista Q, koska se ei ollut selvä. Puu, nyt äänestetään. An electronic vote. I don't think... Se on koneäänestys. En usko, että mitä virta tulisi olla aivan selvä. Kompromissi hylättiin. Me... Ei se nyt niin hankalaa kai ole. Wow. C'est dommage, parce que moi je crois qu'il y a... Oh, harmi. Minä luulen, että minä olin liian nopea. Pahoittelen sitä. Puhuin liian nopeasti ja sitten oli kollegoita, jotka eivät pysyneet perässä. Pardon. On a du mal à vous suivre tellement vous tracez vite. Oui, oui, j'étais... Näyttää aika vauhtia, se on ollut hiukan vaikea seurata. J'étais trop vite, mais maintenant on perd. Tämän takia halusinkin. Nyt menet kyllä aikaa hukkaan. Jos ei kuusta äänestä, sanotaan, että se on hylätty. Dommage, parce que ma, euh, madame la rapport... Niin. Esittelijä kuitenkin tässä kovasti ponnistanut päästäkseen kompromissiin. Puheenjohtaja, en tiedä miksi, miksi menee nyt kymmenen minuuttia muuten voi tässä huijata, huijata sitä äänestää kuitenkin samalla tavalla. Joo, Niin, tarkistetaan kompromissi kuu. Tai sähköisesti. Äänestys on alkanut. No mistä nyt äänestetään? Mistä me äänestetään? Mitä tarkistetaan? Äänestetään tarkistuksesta kuu. Äänestys on päättynyt. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 16 puolesta, 21 vastaan. Ja ja koska kompromissi? Jos täällä on kollegoita, jotka ovat ymmärtäneet, mistä on kysymys, niin älkäämme nyt sitten jahkatko tästä. Koska kompromissi hylättiin, niin nyt sitten äänestämme tarkistuksista. 178 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 184 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 179 puolesta vastaan, tyhjää, puolesta vastaan, hylätty. 180 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 181 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Frau Präsidentin, ich... Puheenjohtaja, minä haluan suositella omalle ryhmänne, että kun ajatellaan näitä uusia ehtoja, niin toivon, että äänestäisit 182 tarkistuksen puolesta. Eli seuraava äänestys. Euh, niin, 182 puolesta vastaan 182 siis. Puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 18 puolesta, 18 vastaan, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole ihan selvää. Äänestetään sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 20 vastaan hylätty. 183 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 185 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole ihan selvää. Sähköinen tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 15 puolesta 18 vastaan hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 201 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 203 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 204 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 53 puolesta vastaan. uskokseni hylätty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistetaan sähköisesti 53. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 19 vastaan hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 20 puolesta. Oletko kaikki äänestäneet? äänestysopaatte nyt? 20 puolesta 15 vastaan hyväksytty. kymmenen Muut rokotet. 210 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 18 puolesta, 19 vastaan hylätty, 211 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 18 puolesta 18 vastaan hylätty. 21 Imkolta puolesta vastaan. Tyhjää. Eipä sekään ihan selvää ole. 21 Imkolta. Tarkistetaan sähköisesti. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta, 13 vastaan hyväksytty. 20... Piste kaksi Imkolta. Ootko kaikki äänestänyt? Eikö, ei mitään, hetkinen. Puolesta siis. 20.2 siis. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta Siis se on vedetty pois. 2, 56 puolesta vastaan 217 vedetty pois, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 218 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti. 218 äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 raukeaa. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi T puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 24 puolesta. Ai se raukeakin. 66, 66 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 221 puolesta. Ai se raukeakin, se raukeakin. Anteeksi, anteeksi. 25 puolesta. Sekin raukeaa. Eihän se nyt ihan selvä tässä listassa ole. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 18 vastaan. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi X. Ai, anteeksi. Il n'y a pas de... C'est tombe, Alexa, c'est tombe mais, euh, euh, Nous sommes déjà plus loin. Mais 72 ne tombait pas. Ah, ah, le 72 ne tombait pas. Excusez-moi. Hein. 72 siis se ei rauennutkaan. 72. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Noin, ja kaksosvestä äänestettiin sitten 74. Ei, ei, kun kompromissiaksi. Kompromissiaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 229. Siinä on suullinen tarkistus. Kaikki ovat te sanat sen tiedoksenne puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75. Ei, kun hetkinen nyt. Se raukeaa. 76. Ja 29. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 ja 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 ja 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 ja 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 ja 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan ty- Nyt 84. Kompromissi Yn jälkeen. Siirrytään 84. Kyllä. A block vote. Aha, äänestetään yhtenä ryhmänä. Voi, sehän on loistava idea. 84. Hetkinen. Mihinkäs asti, edustaja Klint? kolmeen asti. Hyvä. Puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ja näin kompromissi YA. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 237. Puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissit Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylä, äh, hyväksytty anteeksi. a puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. b puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissit ZC kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanaa mandatory puolesta vastaan Äh, hyväksytty. Toinen osa sana mandatory kanssa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten kompromissit ZD puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 108. Tarkistus 108. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 21 puolesta, 17 vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Tarkistus 2. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta, 12 vastaan, hyväksytty. 109 puolesta, 109 sama. 109, 110, 3 ja 11 kaikki yhdessä. 109, 110 ja 3 siis puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta 16 vastaan hyväksytty. toista esittelijältä, anteeksi, puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä täytyy kai tarkistaa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 112. 20 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissit ZE puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 115. Seta ei tarkisteta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 16 puolesta 20 vastaan. Eli hylätty. Näin tarkistus 113 puolesta Niin nyt pitää äänestää tarkistuksista, koska kompromissi hylättiin. 113 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 114 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 100, eh, anteeksi, 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 14 puolesta 24 vastaan hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ZF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissit ZG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 on vedetty pois. Tarkistus 15 puolesta. Oi, oi, oi, unohdin kompromissin. ZH. ZH puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten ensinnäkin teksti sähköisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta kolme vastaan, 10 tyhjää. Ja sitten päätöslausuma, mm, lainsäädäntöpäätöslausumaehdotuksesta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. yksi puolesta kaksi vastaan, 13 tyhjää. Kiitoksia edustaja Essa haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Yes, uh, Madam Chair. Puheenjohtaja, koska valiokunta hyväksyi mietinnön, pyytäisin nyt lupaa alkaa kolmikantaa neuvottelut välittömästi, jotta tämä menisi läpi ensimmäisessä käsittelyssä, mikäli vain mahdollista, joten pyydän valiokunnalta lupaa. Euh, vous avez entendu la parole du rapporteur. Niin, kuuntelitte esittelijän kommentin. Sopiiko se teille, että kolmikantaneuvottelut aloitetaan? Äänestäkö siitä? Ette ole samaa mieltä. Gozes ei hyväksy. No äänestetään. Eli äänestetään ehdotuksesta aloittaa kolmikantaneuvottelu. Tout le monde Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 27 puolesta 10 vastaan. Eli, hyvä esittelijä, voitte ryhtyä kolmikantaneuvotteluun. Toivomme teille paljon rohkeutta ja menestystä. C'est bon. Alors.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 Donc, nous, nous passons point 6. Sitten kohtaan kuusi. Maksukyvyttömyysmenettelyt eurooppalaisen yh- eurooppalaisessa yhtiöoikeudessa. Jos saan tämän äänestyslistan vain käsiin, niin siitä. Kompromissi A puolesta. Tähän liittyy tekninen muutos, jonka olette nähneet itse puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä puolesta on tyhjä hyväksytty. Kohta 5 tarkastus 4 puolesta on tyhjä hyväksytty. Tarkastus 5 puolesta on tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten koko teksti koneäänestyksenä tästä näin muutetusta tekstistä. Tout le monde Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 38 puolesta, nolla vastaan, 0 tyhjät, joten onnittelut Puheenjohtaja, joka nyt on kuitenkin poissa. Välitämme tämän hyvän uutisen hänelle. Sitten siirrytään kohtaan seitsemän direktiivin muutos 89666 ety ja sitten nämä muut, mitä tulee keskuskauppa- ja yhtiörekisterien yhteenliittämiseen. Esittelijänä on herra Martin. Aloitamme kohta. Ai, 45 pois sovellitte pois. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi A, A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten pitää äänestää yhtenä ryhmänä, mutta tämähän on kompromissi. Siis pitää äänestää ryhmänä 15, 16, 17, 18 puolesta vastaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä delegoidut säädökset 19, 20, 21 ja 22 saakka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sama juttu yhtenä ryhmänä 24, 27, 28, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten pitää kuitenkin näistä 25 esittelijältä. Eikö? Näin minun kuitenkin sanotaan. Pitää on tällainen. äänestää kyllä, koska ryhmä on tätä kattanut. 25 puolesta vastaan tyhjää Le, le 25, il, le 25, oui, faut voter le 25. Niin 25, sitä pitää. Koittakaa nyt sopia. Le, 25, pour. 25 puolesta vastaan on tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. hyväksyt Kompromissi A, B puolesta vastaan tyhjää. se olla hyväksytty, voimme aina tarkistaa kompromissi A, B uudestaan koneellisesti. A, B, Onko häntä annettu? Äänestys päättyy 24 puolesta 14 vastaan. Sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 39 puolesta vastaan, tyhjää. Pitää tarkistaa tämä äänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Kahdeksan puolesta, ostuisen vastaan. Enpä saanut oikein kunnolla suokaa anteeksi. Hylätty siis. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta. 43 pitää tarkistaa uudestaan. Äänestys päättyy. 15 puolesta 20 vastaan hylätty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi B. Aiheutta tarkistamme kymmenen. Äänestys alkaa ja päättyy. 25 puolesta, 13 vastaan, siis hyväksytty kompromissi B puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten koko teksti puolesta, ah, niin koneäänestyksen tämä koko teksti. Äänestys alkaa ja päättyy. 35 puolesta, 0 vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Nyt äänestykset on käyty loppuun huomisessa huomenna sitten nähdään kello yhdeksän.